erkläre, ich erkläre die am 20. 20. huhtikuuta 2012 keskeytetty istuntokausi on jälleen avauttu. Hyväksytyt tekstit eh, ja pöytäkirja 20. huhtikuuta 2012 on eh, nähtävillä. Onko kellään